komission edustaja saa puheenvuoron. Komission jäsen Stylianides, hyvää huomenta. Teillä on puheenvuoro tätä julkilausumaa varten. Dear President. Arvoisa puhemies, hyvät jäsenet, Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on hirvittävä rikos. Euroopan unioni on jo ryhtynyt tiettyihin toimiin, jotta siihen voidaan puuttua sekä internetissä että muualla. Lasten seksuaalisen hyväksikäytön direktiivi sisältää useita välineitä, jotta voimme tehokkaammin jäsenmaissa torjua näitä rikoksia ja helpottaa kansainvälistä yhteistyötä. Komissio ei ehdota mitään muutoksia lähitulevaisuudessa, vaan keskittyy nyt täytäntöönpanoon. Tällä hetkellä tarkastellaan jäsenvaltioiden täytäntöönpanoa tämän direktiivin osalta ja tulokset saadaan huhtikuuhun mennessä ja sen jälkeen sitten tehdään päätöksiä uusista rikkomusmenettelyistä. 11 on jo käynnistetty ja komissio on yhteydessä moniin jäsenvaltioihin, jotta voidaan edistää täytäntöönpanoa ja ilmoituksia. On erityisasioita, jotka liittyvät poliisi- ja oikeusviranomaisten tilanteeseen, jossa he voivat käyttää todisteita, jotka liittyvät lasten hyväksikäyttöön ja jotka liittyvät eri oikeudenkäyttöalueisiin. Ja tämä on suuri este, jotta voitaisiin tehokkaasti tutkia näitä rikoksia. valtioiden täytyy varmistaa että siellä suojataan uhrien perusoikeuksia. Tämä liittyy myöskin muihin verkkorikoksiin, joita tehdään internetissä. Internet on maailmanlaajuinen ja EUn vastauksessa on otettava huomioon tarve tehdä yhteistyötä EUn strategisten kumppanien kanssa kaikkialla maailmassa. Ja kattava lähestymistapa on tarpeen, jotta voidaan toimia johdonmukaisesti myöskin kun torjutaan rikoksia ja ajatellaan kuluttajan suojaa, perusoikeuksia, tietosuojakysymyksiä ja sähköistä kaupankäyntiä. Nämä haasteet ovat osa keskustelua, kun mietitään digitaalisten markkinoiden pakettia. Ja sitten tämä globaali allianssi lasten seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan. Kyse on poliittisista sitoumuksista, joita ministerit 54 maasta ovat tehneet ja tavoitteena on ensinnäkin parantaa uhrien tunnistamista ja auttamista, tehostaa tutkimuksia, lisätä tietoutta ja vähentää lasten seksuaalisen hyväksikäytön materiaalia, jota löytyy verkosta. Monissa asioissa on onnistuttu ja sitoumuksista on tullut osa politiikkaa, mutta vielä täytyy puuttua tiettyihin kysymyksiin. Ensinnäkin on varmistettava, että kaikki maat pyrkivät näihin tavoitteisiin yhdistämällä resurssejaan. Ja toiseksi meidän pitää toimia useammissa maissa. Ja allianssin pitää myöskin puuttua trendeihin ja uhkiin, joita nähdään todellisessa maailmassa, ja sitten pitää mukauttaa vastauksia sen mukaisesti. Meidän pitää myöskin tehdä läheisempää yhteistyötä internetalan kanssa, joka on valmis toimimaan osana allianssia. mitä tulee sisäisen turvallisuuden rahastoon, komissio tukee sitä, että on yksityisen ja julkisen tahon yhteistyötä tärkeimpien toimijoiden välillä yksityisellä sektorilla ja poliisiviranomaisten välillä. Komissio myöskin rahoittaa edelleen pitkäaikaista internetverkostoa joka on keskeisessä roolissa, kun tiedotetaan internetin turvallisuuskysymyksistä lapsia ajatellen EU:ssa. Nämä turvallisen internetin keskukset toimivat tällä hetkellä 27 jäsenvaltiossa. Ensinnäkin tiedotuskeskus, joka liittyy lasten, vanhempien ja opettajien voimaannuttamiseen, jotta he osaavat kunnolla käyttää internetiä. Sitten meillä on vahvistettu digitaalinen keskus, jossa on erilaisia palveluita, joita mukautetaan yhteistyössä teollisuuden ja koulujen kanssa. Sitten on apupuhelinlinjoja lapsille. Sieltä he saavat neuvoja ja he voivat kertoa har- vahingollisista kontakteista ja käyttäytymismalleista. Ja sitten on puhelinnumero, josta saa tietoa lapsipornografiasta. Ja siellä sitten arvioidaan alustavasti raportoituja sisältöjä, ne jäljitetään ja sen jälkeen niistä raportoidaan sitten poliisille. ISP osoitteita seurataan lapsipornografian osalta. Ja nämä puhelinlinjat liittyvät Hope-säätiöön, joka myöskin saa rahoitusta komissiolta. Ja lopuksi komissio edelleen tukee poliisitoimintaa, jotta voidaan tehokkaammin tunnistaa uhreja ja rikollisia ja näin rahoitetaan yhteisiä tietokantoja, jotka tällä hetkellä ovat Interpolin alaisuudessa, ja näin poliisiviranomaiset saavat parensin käyttöönsä tietoa kaikkialla maailmassa. Kiitos. Vielen Dank, Herr Kommissar. Kiitos paljon komission jäsen. Nyt ryhmien nimissä, ensin EPP-ryhmän nimissä kollega Holmajer. Olkaa hyvä. Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Aluksi sydämiset kiitokset tästä keskustelusta, jota pidän hyvin olennaisena. Viime päivinä olemme nähneet, miten teot ovat räjähdyksenomaisesti lisääntyneet. Hyväksikäytettyjen lasten lukumäärä on räjähdyksenomaisesti lisääntynyt. Internet on paikka, jossa voi lisätä työpaikkoja, mutta se voi olla myöskin kirous niille, jotka joutuvat sen kautta rikosten uhreiksi. Minulla olisi seuraava kysymys komissiolle. Me olimme käynnistäneet ISIS kolmosen ja silloin me näimme, että internet on pääfoorumi, mutta on kuitenkin riittävästi henkilöstöä ylipäätään kohtaamaan tämän erityisen rikollisuuden muodon. Me voimme todeta, että koko Euroopassa on vain kolme ihmistä vastaamassa tästä. Totta kai Europolilla on enemmän henkilöstöä, mutta Eurooppa joutuu käsittelemään ihmiskauppaa, järjestyntä rikollisuutta, erilaisimpia rikoksen muotoja. Ja siksi ensimmäinen pyyntöni olisi, että tarvittaisiin tarvittava henkilöstömäärä, jotta voidaan toimia näitä rikoksia vastaan. Toinen pyyntö. Direktiivin toimeenpanon toimeenpano täytyy nopeuttaa jäsenvaltioissa. Kaikkien jäsenvaltioiden täytyy saada tämä direktiivi toteutettu, joka vuodelta 2011 on todella hyvä. Sitten tämä yksityistä ja julkisen tahojen kumppanuus on minusta hyvä asia. Haluaisin tietää, miten pitkälle siinä on päästy. Ja viime kädessä, mitä tulee tähän tietojen salaamiseen, Toisaalta on, tämä on tärkeää, jotta voidaan torjua vakoilua, jotta voidaan taata turvallisuus, mutta toisaalta meidän löytää menetelmiä, jotta tällä ei suojella vakavia rikollisia, jotka raiskaavat ja tappavat tuhansia lapsia tässä maailmassa. Teille olisi kollega Kapinilta sinisen kortin kysymys. Haluatteko vastata siihen? Olkaa hyvä. domnule președinte subiectul este extrem de. Kiitos puhemies. Tämä on todella tärkeä aihe ja me kaikki tiedostamme sen, miten järkyttäviä asioita lapsiin kohdistuu ja kaikki tämä herättää mielessämme kysymyksiä. Haluaisin kysyä seuraavaa edustaja Holmajerilta. On olemassa järjestöitä, komissio rahoittaa, olemme kuulleet siitä – Antaako se mitään takuita yksityisyyden osalta? Se olisi kysymykseni, koska sillä on tietoa, jota saadaan internetistä. Voidaanko tässä järjestössä siis huolehtia henkilötietojen yksityisyyden suojasta? Jos internetissä tutkitaan yksityisten yritysten tietoa, tietoja se ei tapahdu niin, että tutkitaan yksittäisen henkilön tietoa, vaan tapahtuu teknisiä algoritmeja käyttäen – ja vasta kun on erityisiä merkkejä, kuten esimerkiksi lapsen raiskaus, havaittavissa tällä algoritmimenetelmällä, silloin tapahtuu henkilökohtainen tähän asiaan tutustuminen. Tätä taustaa vasten minusta tämän tyyppinen tietojen tutkiminen on hyvin tärkeää. Vielen Dank. Kiitos paljon. sd ryhmän nimissä nyt edustaja Sippel, kaksi ja puoli minuuttia. Kiitos. Lasten seksuaalinen väkivalta hyväksikäyttö on vakava rikos, sitä me kaikki yhtä mieltä, ja se jättää uhreihin usein pitkäaikaisia ruumiillisia, henkisiä ja sosiaalisia vammoja. Internet luo mahdollisuuden myöskin pikaisesti laajalti levittää kuvia hyväksikäytöstä. Internet Tätä käytetään myöskin, sitä käytetään myöskin yhteyksilomiseen lapsiin. Yhdessä neuvoston kanssa vuonna 2011 me hyväksyimme direktiivin, joka merkitsi sitä, että valtiot voisivat tehokkaasti toimia tämän tyyppisiä rikoksia vastaan yhtenäisin standardein, yhteisin säännöin, yhteisin määritelmiin, jotka koskevat rikosta ja siihen liittyvää myöskin rangaistusta ja myöskin yhtenäisin määrin siitä, miten näitä rikoksentekijöitä pyritään saamaan kiinni myöskin ulkomailla. Uhrien suojelu, ehkäisy, nämä ovat äh, hyvin keskeisiä kysymyksiä. Samoin myöskin se, että parantaa tiedotusvälineiden, äh, heidän taitoa myöskin tiedotusvälineiden käytössä. Tällaisten sisältöjen käytöstä sulkeminen voi olla vain tilapäinen ratkaisu. Tavoitteena täytyy olla uhrien etujen vuoksi se, että äh, todellakin sitovasti nämä tiedot hävitetään. Tämä tärkeä direktiivi Pannaanko sitä nyt kattavasti ja johdonmukaisesti toimeen? Näyttää siltä, että jäsenvaltiota puuttuu poliittista tahtoa tähän. Tammikuussa 2014 komissio käynnisti 11 jäsenvaltiota vastaan eh, muistutuksen, joka on ensimmäinen vaihe sopimuksen rikkomusmenettelyssä ja vain Kyproksen tapauksessa tämä menettely on keskeytetty tässä vaiheessa. Minun oma jäsenvaltioni itse asiassa se hyväksyi vasta viime vuoden marraskuussa tätä asiaa koskevan lain ilman tällaista varoituskirjettä. Jäsenvaltioiden täytyy nyt tehdä kotitehtävänsä ja komission täytyy sopimusten valvojana toimia asianmukaisesti ilman turhaa pidettyväisyyttä suhteessa jäsenvaltioihin. Joulukuuhun mennessä komission täytyy esittää raportti direktiivin tilasta ja odotan mielenkiinnolla, miten pitkälle siihen mennessä on päästy. Koko keskustella kuitenkin on yksi asia, jota ei saa unohtaa. Hyväksikäyttö ei ole virtuaalista. Sitä tapahtuu päivittäin reaalisesti ja on pelottavaa, miten eri tavoin tämä ohjelma, ongelma nähdään eri alueilla, eri maissa tai jopa ollaan piittaamatta siitä, myös Euroopassa. Kiitos. Vielen Dank. Kiitos paljon. Kollega Holmeier esittää sinistä korttia. Poikkeuksellisesti hyväksyn sen. Yleensä en hyväksy, jos on muuten saanut puheaika. Olkaa hyvä, Holmajer. Ich hätte ja darauf verzichtet. Olisin voinut jättää kysymättäkin, mutta kollega Sippeliltä halusin kysyä, onko hän todella vakavasti sitä mieltä, että Google esimerkiksi, jos sieltä tulee sattumalta sellaista materiaalia, jossa raiskataan lapsi, eikö tämä pitäisi heti poistaa? itse, eikä odottaa, että saadaan vaikka oikeuden päätös tai joku muu poistamaan se. Mielestäni on tärkeää, että yksityiset tahot myös toimivat itsenäisesti. Silloin ei ole enää yksityisyydestä kyse. Kiitos edustaja Sippä. Kollega ja jokainen kansalainen on velvollinen silloin, kun hän sattumoisin havaitsee rikoksen to, puuttumaan asiaan asianmukaisesti, mutta keskustelussa tästä direktiivistä olemme kyllä huomanneet, että yksiselitteisen lasten hyväksikäytön lisäksi on monia tapauksia, jotka ovat epäilyttäviä, epävarmoja ja siksi on tärkeää, että tällaisessa tapauksessa käydään keskustelu viranomaisten kanssa. Kiitos paljon. Seuraavaksi puheenvuoron saa ESR-ryhmän nimissä Timothy Kirkhope minuutiksi. President, the measure of... Puhemies, yhteiskuntaa mitataan sillä tavalla, miten suojellaan niitä, jotka itseään pysty suojelemaan, ja on harvoja tilanteita, jossa on ehdoton oikea ja ehdoton väärä, mutta lasten väärinkäyttö on täysin selkeä tapaus. Se on kaikkein kammottavin rikos ja meidän täytyy tehdä kaikkemme kansallisella ja Euroopan ja maailman tasolla, jotta voidaan rankaista niitä, jotka tekevät lapsille pahaa. Kun puhutaan sananvapaudesta ja yksityisyydestä, ne ovat tietysti tärkeitä tässä yhteydessä. Ja kun kysytään, mitä täytyy tehdä, jotta väärinkäyttö saadaan loppumaan, se on helppoa. Kaikki, mitä mahdollisesti vain voidaan tehdä. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä koulujen, internetyhtiöiden, vanhempien, poliisien kanssa. Meidän täytyy estää hakutulokset, jotka liittyvät lasten hyväksikäyttöön. Meidän täytyy poistaa tällaisia kuvia. Meidän täytyy saada syylliset oikeuteen ja meillä täytyy olla välineitä, jotta pystymme näin toimimaan. Sitten uhreille pitää antaa tarvittavaa apua, jotta he tuntevat olonsa taas turvalliseksi. Internetissä on liian pimeitä paikkoja ja siellä tehdään hirvittäviä rikoksia. Lapsia pitää suojella ja lapsuutta pitää suojella. Kiitos. Seuraavana liberaaliryhmän nimissä nyt kahdeksi minuutiksi saa puheenvuoron Nathalie Griesbeck. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Muutama viikko sitten kansalaisvapauksen valiokunnassa keskusteltiin verkkorikollisuuden torjumisesta ja verkkorikollisista, ja me saimme nähdä kamottavia tilastotietoja, jotka kuvottivat meitä. Neljä miljoonaa sisältöä, jotka liittyvät lapsipornoon, löytyy tällä hetkellä internetistä. Uhrit ovat yhä nuorempia, 10 prosenttia näistä lapsista on alle kaksivuotiaita. Nämä kuvat ovat yhä väkivaltaisempia ja siellä on yhä monimutkaisempia salausmenetelmiä ja niin edelleen. Henkilökohtaisesti pari viikkoa sitten yritin ymmärtää, millä tavalla asiat toimivat viimeisessä verkossa ja ymmärsin entistä paremmin tämän vaarallisen puolen internetissä. Jotkut järi verkot ovat täynnä verkkopedofeilejä ja me emme voi olla toimettomina tässä tilanteessa. Kun kävin läpi tämän raportin, niin esimerkiksi vuonna 2014 oli 100 prosenttia enemmän ilmoituksia lapsipornosisällöistä. Eli jälleen kerran on todettu, että lapsipornografia internetissä lisääntyy nopeammin kuin koskaan. Nyt kun katsotaan tätä kammottavaa tilannetta demokratioissamme, niin miten voimme vastata tähän? Ensinnäkin, voimmeko saada kunnollisen arvioinnin siitä, miten eurooppalaista direktiiviä on pantu täytäntöön aikataulussa, ja muistuttaisin komissiolle, että tämä piti siirtää kansalliseen lainsäädäntöön joulukuussa 2013. Voisinko saada tietoja tästä ja voisiko komissio toimia perussopimusten vartijana tässä kysymyksessä? Ja toiseksi, mikä on sitten yhteisen työryhmän rooli Europolissa ja verkkorikollisuuskeskuksen rooli? Ja sitten kolmanneksi, komission jäsen ikävä kyllä ette puhuneet tästä, mutta meidän täytyy poistaa ja estää sivustoja, jos siellä havaitaan tällaisia lapsipornografia-sisältöjä. Kiitoksia. Kiitos. Seuraava puhuja Martina Andersson. QNGL. Kiitos puhemies. Kollegat, olen iloinen siitä, että tähän asiaan on kiinnitetty huomiota. Tärkeää on käydä keskustelua yksityiskohtaisen ehdotuksen pohjalta. Odotamme sitä kansalaisvapauksien valiokunnasta. Tämä on tärkeä kysymys, mutta samalla lajota on katsottava ruohonjuuritasolta. Tämä on ainoa tapa, jolla voidaan huolehtia siitä, että suojelemme lapsiamme. Lapsilla on äly, puheminet taskuissaan ja monin, monet eivät tiedä, mitä riskiä siihen liittyy. Meidän pitää tutusta uuden median riskeihin ja huolehtia siitä, että lapset ovat riittävän varovaisia aikuisilla opettajilla pitää olla mahdollisuuksia neuvoa lapsia. Meidän pitää suojella lapsia samalla vapaata internettiä. Meidän on lisättävä tietoisuutta. Pohjois-Irlannin vaalipiirissäni vähän aikaa sitten käytettiin netissä melko viattomia tyttöjen kuvia ja tällaiset kuvat olivat pornosivuilla, joita pedofiilit käyttävät. Tämä on todella järkyttävää ja voitaisiin käyttää sitä esimerkkinä muille tässä ikäryhmässä. Pitää olla paljon varovaisempi. Monet ovat sitä mieltä, että näiden kuvien lataajien pitäisi päätyä poliisin käsiin. Tämä liittyy pitkälti siihen, miten suhtaudutaan valokuviin, miten niitä käytetään laillisesti ja laittomasti. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Jean Lambert, kaksi minuuttia, vihreiden missä. Kiitos puhemies. Haluan sanoa, että on hyvä, että direktiiviä tarkastellaan myöhemmin tänä vuonna ja on hyvä, että näin tulee tapahtumaan. On todellakin järkyttävää todeta, miten monet jäsenvaltiot ovat vielä täysin sitten kansalliseen lainsäädäntöön sen määräyksiä. On sanottu, että olemassa olevan sisällön poistaminen verkkosivulta on tärkeä kysymys ja direktiivi tekee selväksi sen, että on pakollista ryhtyä tällaisiin toimiin, eli poistaa sivuja. Ja jäsenvaltiot, jotka valitsevat sen, että suljetaan pääsy tällaisille sivuille, siitä huolimatta on katsottava, että lakia sovelletaan oikein. Tämä vastaa siihen kysymykseen, onko niitä palvelujen tarjoavat olevat missä tahansa, niiden osalta täytyy olla selvää se, minkälaisia toimien pitää olla. Direktiivi minusta on aivan selvä siitä, mikä on ihmisten vastuu. Minusta on hyvä se, että käydään tätä keskustelua, mutta komissio voisi puhua enemmän siitä, mitä vaikeuksia sillä on siinä, että päästään yksimielisyyteen kolmansien maiden kanssa, joissa on sivujen kotipaikka ja miten tätä voidaan seurata. Me kaikki olemme tietoisia siitä, lasten hyväksikäyttöä ei pitäisi hyväksyä missään maailman maassa – Ja meidän täytyy myöskin yhdistää muita toimia, joihin ryhdytään, jotka koskevat haavoittuvassa olemassa olevia lapsia. Esimerkiksi toimenpiteet, jotka ovat olemassa, joilla raportoidaan kadonneista lapsista pikaisesti. Meidän pitää poistaa myöskin auko turvapaikkajärjestelmistä, koska nyt ei ole mitään velvollisuutta kenenkään seurata, mikä on lasten tilanne, jotka ovat kadoksissa. Kuten muut ovat jo todenneet, kysymykset, jotka liittyvät ehkäisyyn ja, ja lasten ja nuorten voimistamiseen, niin että he tunnustavat, mitä riskit ovat. Tätä turvallisella internetkeskuksella on totta kai tärkeä merkitys tässä siinä, että ne ovat olla yhteyspiste lapsille, jotka eivät pysty puhumaan asioista vanhemmilleen tai opettajilleen. On myöskin kysymyksiä, jotka liittyvät hyvästä sukupuolivalistuksesta, jotta lapset ymmärtävät, mistä oikein on kysymys. Kiitos oikein paljon. Vastaatteko siniseen korttiin Oliko Sanilta. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvä edustaja mainitsi, että tämän direktiivin siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön on monissa jäsenvaltioissa sellainen, että hallitukset ovat toimineet hitaasti tai ovat olleet täysin toimettomia. Ja mä sen, että kolmansien maiden kanssa tapahtuva yhteystoiminta on myöskin törmännyt vaikeuksiin. Tässä salissa yksi selitysti puhumme yhdellä äänellä asiasta, mutta mikä on syy siihen, että jäsenvaltioiden hallitukset toimivat tässä asiassa kovin hitaasti? Kiitos. No, komission raportti varmaan auttaa selventämään, miksi jotkut jäsenvaltiot ovat viivitelleet ennen kuin on pantu täytäntöön direktiiviä. Joillekin kyse on siitä, sopiiko se yhteen heidän oman lainsäädäntönsä kanssa tai ehkä siellä pitää kiristää rangaistuksia, mutta on hämmästyttävää, että jäsenvaltiot, kuten te, te ette ole kunnolla toimineet tässä asiassa, ja se on kyllä hyvin keskeistä, kun ajatellaan lasten suojelua. Ja meidän täytyy nyt miettiä kollegoilta, miettiä, pohtia asioita myöskin kansallisten kollegoiden kanssa, eli miksi tätä ei ole siirretty kansalliseen lainsäädäntöön. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Sitoutumattomana jäsenenä Dejan Dodds minuutti. Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Internet on ollut erinomainen mahdollisuus yrityksille ja kuluttajille laajentaa toimintojaan. Meidän täytyy ymmärtää, että siellä on myöskin kasvottomia rikollisia, jotka vaanivat lapsia verkossa. Ja tämän alue, jossa meidän täytyy tehdä yhteistyötä, jotta löydämme ratkaisuja ja voimme torjua tällaisia väärinkäytöksiä. Omassa vaalipiirissäni Pohjois-Irlannissa riippumaton raportti julkistettiin liittyen lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön marraskuussa 2014. Catherine Marshall oli sen laatinut, ja siinä todettiin, että edessä koulu ilmoitti, että kuusi tapausta lasten houkuttelusta verkossa oli havaittu vuoden aikana – ja sitten yhdessä ilmoituksessa todettiin, että vuodesta 2008 vuoteen 2013 nämä väärinkäytökset olivat lisääntyneet huomattavasti. Ja 9-16-vuotiaat olivat joutuneet ahdistelun kohteeksi verkossa. Meidän todellakin täytyy varmistaa, että lapsemme osaavat toimia internetissä ja sen lisäksi meidän täytyy varmistaa, että globaalit jättiläisten... You Pahoittelen, mutta teidän puheaikanne oli ylittynyt jo liiaksi. Puolitoista minuuttia, Tadeus Svefka. E, panie przewodniczący! koleżanki i koledzy! wśród e, różnych arvoisat kollegat. On monenlaista verkkorikollisuutta ja lapsiin kohdistuvat rikokset ovat hyvin järkyttäviä. On siis erittäin tärkeää, että tänään parlamentissa keskustellaan näistä asioista, mutta meillä on aika vähän nyt aikaa käytössämme ja tämäkin on nyt huono asia. Meillä on Europolin raportti, jossa puhutaan näiden tapausten lisääntymisestä ja voimme nähdä, kuinka epätehottomasti on torjuttu tätä rikollisuutta. Jos olette käyneet läpi tämän raportin, niin voitte hyvin ymmärtää, mihin suuntaan tämän tyyppinen rikollisuus on siirtymässä. Tietysti voidaan olla yhteydessä muihin maihin ja katsoa, mitä siellä tapahtuu Esimerkiksi ja maksua voidaan tehdä Kaiman saarien kautta. Siellä ei ole mitään rahoitusvalvontaa. Eli ihminen voi varata tällaisia kammottavia seksuaalipalveluita. Eli meillä pitää olla enemmän harmonisaatiota, jotta pystymme tehokkaammin torjumaan tällaisia rikoksia. Meidän täytyy myöskin lisätä yhteistyötä eri tahojen välillä, jotta voidaan torjua tämän tyyppistä rikollisuutta. Kyse ei ole pelkästään kielloista, vaan meidän täytyy myöskin kertoa ja tiedottaa näistä asioista. Ja olisi hyvä, jos saisimme tästä päätöslausuman. Hyvät kollegat, teidän on kyllä pidettävä puheenjohtajakin, jos kaikki ylittävät sen, emme ehdi kuulla kaikkia tai äänestää ajallaan kello 11. Miriam Dali. Kiitos puhemies, kiitos komission jäsen. Me puhumme miljoonista lapsipornografisista kuvista eh, internetissä ja suuri osa niistä kuvaa lapsia, jotka ovat 10-vuotiaita tai nuorempia. Tämä on tällainen tilannekatsaus siitä, mitä tapahtuu. On kuitenkin vaikea määrittää lasten määrää itse asiassa, jota tämä koskettaa kuitenkaan. Minä puhun täällä kansanedustajana, mutta ennen kaikkea äitinä. On tuhansia lapsia, kuten minun poikani, josta saattaa tulla ö, rikollisten uhria. Meidän täytyy suojella näitä lapsia ja taata heille rauhallinen elämä niin, että he voivat ö, leikkiä lastensa kanssa, ystäviensä kanssa ja katsoa, että kukaan ei viedä heitä heidän viattomuuttaan. Ö, on, internetiä käytetään nimenomaan lapsipornografisten kuvion hankkimiseen nimettömällä. Tämä sitä, että meidän siis sulkea internet, ei tietenkään. Euroopan täytyy katsoa muita mahdollisuuksia, joita voidaan toimia. Tämä musta internet, pimeä internet, joka on olemassa, on jotakin, mitä pitäisi puuttua. Ja viime vuonna ryhdyttiin toimiin tällaisia rakenteita vastaan. Me täytyy laajentaa näitä maailmanlaajuisia toimia, että voimme erityisesti kohdentaa toimet lapsipornografia toiminnan vetoon Euroopan komission, että se so- soveltaa EU-direktiiviä vuodelta 2011 ja että se sopeutuu, myöskin että sopeutetaan koskevan tätä uutta realiteettia. Lapset ovat kuitenkin meidän tärkeä resurssi, mutta heidän oikeuksiaan ei oteta huomioon. Tämän väärinkäyttö tulee pysymään, koska kukaan ei tule auttamaan heitä elämänmenetyksien perimisessä takaisin. Kiitos, Panislav Ripek. Yksi minuutti. Niin s nástupom týchto nových technológií nám tu vyrastá generácia mladých ľudí. Kiitos puhemies. Uuden teknologian käytössä kasvaa uusi sukupolvi, joka tuntee paremmin teknologian kuin vanhemmat ja opettajat. Siksi aikuisten on vaikea suojella lapsia, kun ne eivät tunne järjestelmää. Usein lapset eivät kuitenkaan huomaa, mikä vaara heitä uhkaa kun he ovat yhteydessä eri ihmiseen netin kautta tai käyvät tietyillä nettisivustoilla. Slovakian parlamentin jäsenenä vielä viittasin tähän ongelmaan. Myös maani tiedotusvälineissä halusin huolehtia siitä, että lapsia suojellaan tällaiselta vaaralliselta sisällöltä. Keräsimme paljon allekirjoituksia tämän kampanjan aikana ja olen aivan vakuuttunut siitä, että tämä taistelu lähtee liikkeelle tiedotusvälineistä ja tietenkin on ohjattava myös lainsäädäntö. Cecilia Wikström. Kiitos puhemies. Lasten hyväksi käyttö käyttö netissä muuttuu yhä karmeammaksi, kohdistuu yhä nuorempiin ja savlaaman nopeasti kuvat leviävät kautta maailman. Direktiivi hyväksyttiin vuonna 2011 ja oltiin puuttua lasten seksuaalisen hyväksikäyttöön netissä. Ja nyt komission on todella raportoitava tästä aiheesta ja todella esittää kohdennettuja välineitä, jotka toimivat ei lisää raportteja pelkästään, vaan todella toimivia välineitä, jotta voidaan hoitaa tämä asia. Kärsimys toistuu yhä uudestaan, kun kuvia näytetään, ja meidän täytyy varustella lapsia tulevaisuutta ajatellen. Lapset ovat tulevaisuutemme ja kaikkien tulevaisuus on tässä rankka hankala. Meidän täytyy yhdessä lähteä voimakeinoin näitä karmivia rikoksia vastaan esimerkillisesti piditte puheenjohtajasta kiinni. Sydämestä kiitokset. Ronis Rope, minuutti. gerbiamas pirmininke puhemies Yksittäinen maa ei yksin voi taistella näitä hirvitä rikoksia vastaan, koska internetillä ei ole rajoja. Ja instituutiot, jotka panevat lakia toimeen, niillä välttämättä ole resursseja jäljittää näitä rikoksia ja estää niitä. Siksi meidän täytyy lisätä vastuullisuutta näissä, näistä rikoksista, mutta myöskin varmistaa se, että osataan menemään rahoitusta sellaisille instituutioille, jotka vastaavat näistä, mitä valmistaa koulutusta sekä EU, EUn että kansallisille viranomaisille. Meidän pitää saada lisää yhteistyötä jäsenvaltioiden instituutioiden välillä. Tiedon täytyy saavuttaa instituutiot mahdollisimman pikaisesti, samoin myöskin todisteiden, ja meidän pitää ajantasasta yhteisiä toimintasuunnitelmia. Vielen Dank, Herr Kollege. Kiitos paljon, hyvä kollega. Täällä on sininen kortti sitten kysymys kollegamossa Mussolini, että oletteko valmis vastaamaan? Selvä. Olkaa hyvä, edustamassa linja. Te proprio sull'ultimo intervento. Niin, tämä viimeinen puheenvuoro. Haluaisin kysyä, eikö pitäisi laatia eurooppalaisia sääntöjä ja helpottaa näitä ilmiantoja. Meillähän on näitä hakukoneita ja sinne voitaisiin laittaa tämmöinen hälytysjärjestelmä, jotta voidaan torjua näitä toimia ja ilmiantaa ne, jotka hakevat lapsipornografiaa internetistä. Herra Roppe, bitte. Edustaja Roppe, olkaa hyvä. Eh, Kiitos kysymyksestä. Minusta meidän täytyy käyttää kaikkia mahdollisia toimia – tämän tyyppistä rikosten torjumiseen. Meidän pitää kuulla asiantuntijoita sen varmistamiseksi, että se tapahtuu maksutehokkaasti tehokkaasti, ja meidän pitää tehdä selvitys asiasta. Kiitos paljon. Sydämestä kiitokset. Nyt minuutiksi puheenvuoron saa Barbara Kappel. Kiitos puhemies. Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö netissä on järkyttävä rikos. Päivittäin hyväksikäytettyjen lasten kuvia, videoita ladataan sinne Jatkuvasti vuosittain 80 000 kuvaa tai videota tulee lisää. Suuri osa lapsista on alle 10-vuotiaita ja näitä kuvia ei poisteta sieltä, joten nämä dramaattiset tilanteet koskevat lapsia pitkän aikaa. Yhdistynyt kuningaskunta on hyvä esimerkki siitä, miten taistellaan netissä seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan. Hyvin tiukasti suhtaudutaan lasten ja aikuisten seksiin internetissä National Crime Agency ja tiedustelupalvelu ovat toimineet tehokkaasti. Siellä on tietopankki riittävästi varoja, henkilöstöä tälle toiminnalle. Jäsenvaltiot haluavat täytäntöönpanna EUn direktiivä. Valitettavasti ei ole täytäntöönpantu kaikissa EU-maissa. Se on ikävää. Näitä rikollisia vastaan on taisteltava yhtä tehokkaasti kuin terroristeja vastaan paikallisella tasolla, jäsenvaltioissa, eu ja kansainvälisesti. Kiitos. Kiitos. Puolitoista minuuttia puheaikaa kollega Dias de Kiitoksia. Yli miljoona lapsipornografiakuvaa on internetissä ja uusia tulee joka päivä. 50 000, 100 000, pedofiilia toimii järjestetyissä verkoissa, ja nämä tiedot osoittavat, kuinka vakava tämä tilanne on. Tämä direktiivi nyt päivitetään, tai jos luodaan tällainen globaali allianssi, se on tärkeää, jotta voidaan torjua tätä pahenevaa ongelmaa. Siksi meillä täytyy olla yhteinen lähestymistapa, jossa poliisi ja oikeuslaitos toimivat näitä tekijöitä vastaan. Meidän täytyy ennaltaehkäistä näitä ilmiöitä. Ja meillä pitää olla myöskin takeita, kun näitä syyllisiä asetetaan syytteeseen ja katsoa myöskin, millä tavalla voidaan välttää se, että lapset stigmatisoidaan. Meidän täytyy käyttää teknologiaa, jotta näistä virheistä päästään eroon, koska teknologian ongelma liittyy siihen, että meidän täytyy poistaa rikollisia sisältöjä ja meidän täytyy torjua myöskin lapsipornografiasivujen rahoitusta ja meidän täytyy estää lapsipornografian levittämistä erittävissä vertaisverkoissa. Ja meidän täytyy muistaa turvallisuussäännöt myöskin netissä. Meillä täytyy olla kansainvälistä koordinointia viranomaisten välillä ja meillä täytyy olla myöskin yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa. Ja meidän täytyy korostaa, millainen rooli on Europolilla ja Eurojustilla ja eurooppalaisella allianssilla, joka torjuu lasten seksuaalista hyväksikäyttöä verkossa. Kiitos. Vielen Dank. Sie haben eine blaue Karte von der Kollegin Frau. Kiitos. Sininen kortti kollega Borsanilta. Vastaatteko? Ein karton azul para Sininen kortti teille. Ein karton azul. Si, vale. Hyväksyttekö sinisen kortin? Olkaa hyvä. Poštovani kollega, spominjali ste sudsku zaštitu i spominjali ste... Kiitoksia. Te puhuitte oikeudellisesta ja poliisisuojasta, mutta aika, joka tarvitaan, jotta voidaan saada tällaista suojaa, niin siinä aikana tulee paljon uusia uhreja. Eli eikö sukupuolivalistus olisi hyvä ajatus? Ehkä se voisi olla pakollinen aine eurooppalaisissa kouluissa. Sin duda que on selvää, että sukupuolivalistus on yksi väline, mutta ei kuitenkaan ainoa. Tietysti nyt tarvitaan sitä, että unohdamme ennakkoluulot, jotka liittyvät enemmänkin rikollisten suojeluun eikä niinkään uhrien suojeluun. Eli mielestäni kaikki lainsäädäntö, aloitteet, poliisioikeusyhteistyöhön, niissä täytyy muistaa uhrien suojelu. Nämä uhrit ovat erityisiä, koska kyse on lapsista. Kyse on uhrista, joka ansaitsee parempaa suojaa. Kiitos paljon, hyvät kollegat. Siirrymme menettelyyn ilman puhelistaa. Minulla on paljon pitempi lista kuin tavallisesti keskusteluissa. En voi hyväksyä kaikkia kollegoita. Yritän oikeudenmukaisesti jakaa puheenjohtajat ryhmien kesken. Ensimmäinen puheenvuoron pyyntäjä Kiitoksia. Paikon aikaa on mennyt hukkaan kymmenisen vuoden aikana siitä, kun laadittiin ensimmäinen mietintö. Ja jos emme tee kaikkeamme, niin me häviämme tämän taistelun, koska kaikki liikkuu ihan nopeammin, kuten tiedätte, pimeässä verkossa. Me tarvitsemme nyt maakohtaista raportointia ja meidän täytyy katsoa, millä tavalla voidaan esimerkiksi tiedottaa lapsia ja vanhempia ja ehkä jonkinlainen eurooppalainen puhelinnumero, apunumero, ja sitten meidän täytyy estää tällaisten sivujen toiminta. Europolin toiminta tähän mennessä on ollut lähinnä naurettava. Meidän pitää vahvistaa sitä ja meidän täytyy paremmin löytää rikollisia ja myöskin tunnistaa uhrit ja helpottaa tietojenvaihtoa. Meidän täytyy suojella lapsiamme ja me tarvitsemme tällaista toimintaa, ei, tämä ei koske pelkästään meitä poliitikkoja, vaan koko yhteiskuntaa. Kiitos. Kiitos paljon. Seuraava puhuja minuutiksi. Richard Howitt. Thanks, President. I'm pleased. Olen erityisen kilottunut siitä Safety Internetin puolesta pyydän, sanotaan hyvä, että keskustelu on tärkeää, että edelleenkin pidetään yleitä kuumalinjoja, jotka poistavat olla pikaisesti lapsipornografiset kuvat verkosta että vahvistetaan yhteistyötä, että ne, jotka ovat vastuussa näistä teosta, että heidät saatetaan vastuuseen asiassa, olivat he missä päin maailmaa tahansa. Näiden kuvien määrä on lisääntynyt 100 prosenttisesti viime vuoden aikana on todellakin monia korkean tason äh, tapauksia käynnissä näistä asioista ja ne koskevat 70-lukua. Ja tämä merkitsee sitä, että digitaalinen aika mahdollistaa sen, että pedofiilitikokset voivat äh, vakavia kolmesta neljään nuoristumisesta uskoa, että he pystyvät luomaan paremman, ystävällisemmän internetyhteisön. Meidän pitää antaa heille välineet tämän tekemiseen. Much. Next speaker, Michaela. Kiitos paljon. Yleisoldelova minuutti. Pane předsedající, děkuji za udělení slova. Kiitos. Komission jäsen, haluaisin kiittää teitä raportoinnistanne. Uskon itse, että Euroopan komissio, Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot on saatava nyt yhteistyöhön, koska internetissä ei ole rajoja. Komission jäsen, mainitsitte monia mahdollisuuksia ja monenlaista täytäntöönpanoa vuoden 2011 direktiivin osalta. Kaipaisin kuitenkin yksityiskohtaisempaa tietoa tämän direktiivin täytäntöönpanosta, koska me emme ehdota nyt uusia sääntöjä tai uutta direktiiviä tällä saralla. Haluaisimme kuitenkin tietää, miten nykydirektiivi toimii. Onko se tehokas? Jos otetaan huomioon, miten uhrien lukumäärä kasvaa, niin on selvää, että kaikki – nämä lainsäädäntötoimet eivät ehkä ole riittävän tehokkaita, vaan jäävät jälkeen niistä, jotka haluavat hyväksikäyttää lapsia tai hyväksikäyttävät niitä. Mitä mielestänne voitaisiin tehdä, jotta tehokkaammin toimittaisiin ja lisättäisiin tietoisuutta erityisesti lasten joukossa? Seuraava puhuja, Rosa Tomacic, minuutti. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Kiitoksia. Kroatian sisäministeri on laatinut vuonna 2013 raportin, joka viides lapsi, joka käyttää internetiä, on saanut seksuaalisia ehdotuksia ja 25-30 prosenttia ovat nähneet seksuaalista sisältöä internetissä. Nämä rikolliset eivät enää piileskele pusikoissa, vaan nyt he piileskelevät valeprofiilien takana sosiaalisessa mediassa. Ja meidän täytyy todellakin paremmin tiedottaa lapsia ja aikuisia. Ei pidä odottaa, että joka, jotain tapahtuu, vaan meidän täytyy nyt panostaa ennaltaehkäisyyn. Lapset, jotka ovat yhteydessä, tai lasten pitää estää se, että he ovat yhteydessä tuntemattomiin aikuisiin. Meidän täytyy myöskin miettiä tätä punaisen napin järjestelmää ja vahvistaa logistiikkaa, joka on näiden verkostojen takana. Kiitos paljon, Ignacio Corao. Grazie. Kiitoksia puhemies ja huomenta komission jäsen Stilanidis. Kollegat, täällä puhutaan nyt näistä tiedoista, joita on saatu Europolilta. Ja kyseessä on todellakin erittäin vakava ongelma. Tämä on ikään kuin mitalin kääntöpuoli Internetissähän on hyviäkin puolia, eli yhtäältä on väline, jonka avulla voimme yhdistäytyä, voimme tehdä asioita, joita ei voi, olisi voitu kuvitellakaan muutama vuosi sitten, mutta sitten on tämä pimeä verkko ja asioita, joita emme pysty valvomaan. Ja tässä tapahtuu hyvin vakavia rikoksia ja siellä voi olla kaksivuotiaat lapset uhreina. Ja meidän täytyy nyt miettiä, millä tavalla voimme toimia nopeasti kun ajatellaan internetin kehittymistä. Välineet, joita meillä tällä hetkellä on, eivät ole riittäviä ja meidän täytyy yhdessä miettiä ratkaisuja. Kiitos. Kiitos paljon, edustaja Kara. Viimeinen menettelyssä ilman puhujalistaa Anna Saborska. Minuutti. Pan predseda, pan komissaar. Herra puhemies, hyvä komission jäsen, minä haluaisin kiittää Monika Holmairia siitä, että hän on lasten sukupuolista hyväksikäyttöä koskevan direktiivin tilanteen raportointiin kiinnittänyt huomiota. Ja on tärkeää, että komissio käynnistäisi valistuskampanjan, jotta lapset saisivat apua siinä, että voisivat paremmin ymmärtää internetin liittyviä ongelmia, samoin myöskin vanhemmat. Slovakia on ollut tämän tyyppisiä kampanjoita, joissa on, kysymys on kuulunut, tiedättekö mitä lapsenne juuri tekee. Tästä lapset saivat perustietoa, jotka liittyivät kysymyksiin kuin alkoholin tai huumeiden käyttö tai myöskin sukupuolisen hyväksikäytön ongelmista. Lasten hyväksikäyttö, pornografia internetissä, niitä tulee asioihin, e, Euroopan on erityisesti puuttu ja täytyy löytää rahoitusta. Kiitos paljon edustaja. Täsmälleen minuutti. Kiitos siitä. Nyt komission jäsen Silja Niides saa uudestaan puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Arvon jäsenet, hyvät kollegat. Minä haluaisin kiittää teitä siitä, että saimme mahdollisuuden keskustella tänään tästä haasteesta ja hyvin tärkeistä kysymyksistä. Kuten varmasti ymmärrätte, Euroopan unioni on jo lähtenyt usein askelein vastustamaan internetissä tapahtuvaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä. Valitettavasti kuitenkin taisteluilla pyritään kitkemään tämä järkyttävä rikos on vielä kesken. Valitettavasti emme ole päässeet tässä riittäviin tuloksiin. Siksi meidän on pohdittava sitä politiikkaa, jossa tasapainotellaan yksityisyyden suojaa, henkilötietosuojaa suhteessa kansalaisten turvallisuuteen. On huolehdittava tehokkaasta tutkinnasta ja syytteeseen panosta – internetissä tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön osalta. Tämä on jäsenvaltioiden velvollisuus, jotta voidaan huolehtia siitä, että puolustetaan lasten perusoikeuksia. Yksi seikka vain. Kuten Monika ja muut täällä jo mainitsivatkin, me tarvitsemme enemmän ihmisiä työhön keskeisissä yhteispisteissä. Siksi komissio tukee Europolin vahvistamista. Se on kriittisen tärkeää. Me kaikki jo tunnustamme tämän tarpeen kysynnän. Mutta haluaisin vielä toistaa sen, että työtä ei ole saatu todellakaan vielä päätökseen. Tämä on todella kipeä kysymys. Ja me varmasti voimme jatkaa yhteistyötämme, jotta voidaan huolehtia siitä, että ihmiset ovat tästä kysymyksestä riittävän tietoisia. Kiitos paljon. Kiitos oikein paljon komission jäsen. Keskustelu tästä esityslistan kohdasta on saatu